C'è? Bene, c'è Cari colleghi, buongiorno. Per favore prendete posto, possiamo dare inizio al nostro... Oikein hyvää päivää, hyvät kollegat, ja tervetuloa. Me käynnistämme nyt tämän kokouksen. Ja on erittäin mukavaa, että me saamme toivottaa tervetulleeksi eh, tutun. Oikeastaan voitaisiin sanoa, että hän on meille varsin tuttu, koska hän on jo kolmatta kertaa keskustelemassa kanssamme täällä valiokunnassa. Hän on äh, Antonio Milososki, äh, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ulkoministeri. No niin, poikkeuksellisesti nyt käytin, tai käytin tämän maan koko nimeä, mutta tästä eteenpäin äh, kutsun maata nimellä Makedonia. Herra ministeri, teidän vierailumme, vierailunne on todellinen osoitus siitä, että Euroopan parlamentti, erityisesti sen ulkoasiain valiokunta, on ollut erittäin sitoutunut, erittäin kiinnostunut teidän maanne kehityksestä, kehitykseen ja myös koko integraatioprosessiin. Poliittisesti hän Tämä on ollut tärkeä maallenne ja tämä on ollut tärkeä aika maallenne, sillä presidentinvaalit järjestettiin maaliskuussa ja huhtikuussa parlamenttivaalit. Me tiedämme, että tämä on selkeä merkki siitä, että te todella elätte demokratiassa. Edistysaskeleet ovat olleet hyvin merkittäviä ja se tapa, jolla vaalit järjestettiin, on mm, sekin hyvin merkittävä kriteeri myös Euroopan unionille, kun äh, jäsenyydestä keskustellaan. Me olemme lyhyesti keskustelleet ennen tätä valiokuntakokousta ja totesimme keskustelussamme, että komissio on korostanut näitä kriteerejä Komissiohan on äh, suositellut jäsenyysneuvottelujen käynnistämistä Makedonian kanssa omassa kertomuksessaan. On myös niin, että meidän valiokuntamme tässä jokin aika sitten antoi, ilmaisi täyden tukensa ja totesi, että Makedonian kansalaisilta ei tule vaatia viisumia olemme hyvin iloisia siitä, että tämä viisumivapaus astuu voimaan ensi vuoden alusta. Keskustelumme aluksi, kokouksemme aluksi tuossa hieman vitsailimme teidän maanne äh, nimen suhteen. Tuo hyvin pitkä nimi tai nimitys äh, on äh, Äh, on mitä on. Ja luonnollisesti on hyvin tärkeää, että saadaan aikaan sopimus Kreikan hallituksen kanssa. Sellainen sopimus, joka tyydyttää molempia osapuolia niin, että tämä kiista nimestä saadaan päättymään. Kuitenkin on monia muutakin tehtäviä, jotka Makedonialla on edessään. Ensinnäkin kyse on tietenkin siitä, että saavutatte tavoitteenne Euroopan unionin jäsenyyden, mutta myös oikeuslaitoksen uudistaminen, korruption vastainen taistelu, todella oikeuslaitoksen riippumattomuus, vähemmistöjen oikeudet, hallintouudistus, että kaikki nämä asiat nekin saadaan hoidettua. Mutta me olemme nähneet, että te olette erittäin sitoutuneita ja tahdotte löytää ratkaisun näille näihin kysymyksiin. Ennen kuin kollegat saavat puheenvuoron, voin vain todeta, että tämä vuoropuhelu on varmasti erittäin hyödyllistä. Saatte puheenvuoro, olkaa hyvä ministeri. President of the Foreign Affairs Committee in the European Parliament. Hyvä ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Tässä Euroopan valtioiden suurten ja pienten istuntosalissa tulen puhumaan teille omalla kielelläni, makedonian kielellä, niin että voimme vaikuttaa tähän monimuotoisuuteen ja Euroopan monikulttuuriseen kirjoon. Почитувани членови на Европскиот парламент, ви благодарам за вашето големо... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia mielenkiinnostanne ja kiitän tilaisuudesta puhua täällä ensi kertaa ulkoasian valiokunnassa sen jälkeen, kun eh, kesäkuussa eh, Euroopan parlamenttivaalit pidettiin. Mielelläni puhun aina tässä valiokunnassa ja tälle valiokunnalle. Tämä antaa mahdollisuuden avoimesti ja rakentavasti keskustella keskinäisesti mielenkiintoista asioista. Olen varma, että hyödynnämme tätä tilaisuutta tarkastelemalla Makedonian edistystä ja katsomalla, millaisia mahdollisuuksia meillä on edetä integraatioprosessissamme Otamme vastaan mielellämme teidän ehdotuksianne ja nämä ovat meille ikään kuin tiekarttana, kun Makedonia pyrkii liittymään laajaan eurooppalaiseen demokratiaperheeseen. Onnittelisin ensinnäkin Lissabonin sopimuksen ratifioinnin loppuun saattamisesta teitä. Se on ensiarvoisen tärkeä laajentumisprosessin jatkumiselle. Hyvät kuulijat, Makedonia on nyt käänteen tekevässä vaiheessa historiassaan. Liittymisneuvotteluiden aloittaminen on ovella ja mahdollisuus laajentaa tätä eurooppalaista vaurauden, vakauden ja rauhan aluetta 20 vuotta Berliinin muurin hajoamisen jälkeen. On mahdollisuus integroida Makedonia, joka on pieni, rauhaa rakastava valtio, tähän rikkaaseen historialliseen ja kulttuuriseen perinteeseen eurooppalaisessa perheessä. Tämä on historiallinen mahdollisuus, jonka me haluamme käyttää. Makedonian, se on Makedonian äh, hallituksen ja kaikkien poliittisten puolueiden toive. Se on yhteinen eurooppalainen vastuu myös, meidän ja teidän vastuu. Pyrimme varmistamaan äh, hyvinvoinnin ja vaurauden tämänhetkisille ja tuleville makedonialaisille sukupolville Euroopassa ja Makedoniassa. Hallitus pitää hyvin tärkeänä Euroopan integraatioprosessia maassamme. Tämä on ollut se strateginen tavoite, jota olemme tavoitelleet eh, itsenäisyytemme jälkeen kaikkien hallitusten nimissä. Tämä on tavoite, jota kansalaiset tukevat kaikki etniset yhteisöt sekä poliittiset puolueet ja kaikki kansalaisyhteiskunnan osat. Esimerkiksi aikaisen tutkimuksen mukaan 90 prosenttia Makedonian kansalaisista tukee sitä, että maamme integroituisi Euroopan unioniin. Ja kaikki vakaus- ja assosiaatioprosessin maat ovat mukana tässä. Euroopan komissio katsoi myönteisessä valossa viime viikolla maani saavutuksia, se miten olemme täyttäneet jäsenyyskriteerit sekä poliittiset kriteerit, jotka Euroopan unioni on määritellyt. Uskomme, että näiden pitäisi johtaa siihen, että voimme ryhtyä liittymistä edeltäviin neuvotteluihin. Me olemme investoineet kovasti voimavarojamme ja energiaamme tähän prosessiin ja olemme hyvin kiitollisia Euroopan komission tuesta ja myös tämä monien puolueiden konsensus on vaikuttanut myönteisesti tähän prosessin etenemiseen. Tuken Euroopan parlamentista on hyvin tervetullutta. Uskon, että jatkatte tukeanne ja olen tyytyväinen myös, että esittelijä herra Zoran Thaler on ottanut huomioon mietinnössään nämä saavutukset. Tämähän oli teidän käsittelyssänne viime viikolla Kiittäisin häntä hänen tuestaan neuvottelujen alussa ja toivomme, että tuleva päätöslauselma lisää tätä tukea edelleenkin. Kiitän myös siitä tuesta, jota saamme, kun löydämme sitten ehkä joitain ongelmakohtia. Meidän toimintamme ei saa loppua tähän meidän on ryhdyttävä moniin uudistusprosesseihin. Hallitus on analysoinut EUn äh, raportin asiasta ja huomiot ja suositukset ohjaavat tulevaa toimintaamme liittymisprosessissa. Ne on siirretty nyt jo yksityiskohtaiseen toimintasuunnitelmaan, joka hyväksyttiin Makedonian hallituksen nimissä ja se täytäntöön pannaan yhdenmukaisesti Euroopan unionin suuntaviivojen kanssa. Ja lisäksi sitten päivitämme kansallista ohjelmaamme, jossa EU-yhteisösäännöstöä siirretään lainsäädäntöömme. Me pyrimme aikaan saamaan konkreettisia tuloksia, täytäntöönpanemaan EU-standardeja ja kriteerejä Makedonian yhteiskunnassa – ylläpidämme uudistustahtia valtionhallinnossa, oikeusjärjestelmässämme, pyrimme torjumaan korruptiota ja äh, tukemaan OHRID-puitesopimusta äh, sekä sitten näitä velvoitteita, jotka liittyvät vakautus- ja assosiaatiosopimukseen ja erityisesti täytäntöönpanemaan panemaan lainsäädäntöä sellaisia alueilla kuten energia, ympäristö, sosiaalipolitiikka ja vahvistamaan myös koordinaatio- ja hallintokapasiteettiamme. Hallitus haluaa sitoutua suhteisiin kaikkien naapurinaiden kanssa alueellisen yhteistyön yhteydessä ja kahdenvälinen ongelma Kreikan kanssa on sellainen, että pyrimme tiivistämään edelleenkin työtahtia ja jatkamaan keskusteluja YK avulla, jotta löydään, löydetään ratkaisu, joka on molemmin puolisesti hyväksyttävä. Olemme valmiita suoriin yhteyksiin Kreikan kollegoiden kanssa. Olemme hyvin avoimia asian suhteen. Olemme myös Slovenian ja Kroatian mallin kannalla ja pyrimme löytämään keinoja ratkaista tämä ainoa avoinna oleva kahdenvälinen ongelma. Makedonia pystyy kehittämään hyviä rakentavia naapurisuhteita, jos vastapuoli on yhtä rakentava, rakentavalla kannalla. Tämä on vahvistettu muun muassa siinä, kun saimme Kosovon kanssa määriteltyä tämän uuden rajan ja tämä vaikuttaa myös konkreettisesti alueelliseen vakauteen. Ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on ottaa Kosova mukaan aluealoitteisiin sekä Euroopan unionin aluehankkeisiin, kuten esimerkiksi tämä viisumivapaus. Makedonia on sitä mieltä, että alueen kaikki avoinna olevat ongelmat voidaan ratkaista rakentavasti eurooppalaisessa hengessä toista kunnioittaen suvereeniste, alueellista integriteettiä suojaten, poliittista riippumattomuutta harjoittain sekä rauhanomaisin keinoin äh, riitojen ratkaisussa. Makedonia on sitä mieltä, että uusi hallitus Kreikassa tulee varmasti parantamaan suhteita ja samoin neuvottelut nimikysymyksestä saadaan ratkaisua, ratkaistua ja olemme varmoja siitä, että se tarkoittaisi merkittävää edistystä kun pyrimme löytämään asialle myönteisen ratkaisun. Toivomme, että kaikki ponnistelut, kun pyrimme parantamaan naapurisuhteita, myöskin esimerkiksi tämä nimikysymyksen ratkaisu, ovat sellaisia, että Euroopan unionin jäsenvaltiot kunnioittavat niitä ja loppujen lopuksi Euroopan neuvosto tämän vuoden lopussa saa mahdollisuuden hyväksyä poliittisen päätöksen, jolla avattaisiin liittymistä edeltävät neuvottelut Makedonian kanssa. Näiden neuvotteluiden alku on hyvin merkittävä, ei pelkästään sisäisten uudistustemme dynamiikalle, vaan myös vakautus- ja assosiaatioprosessin kestävälle jatkamiselle eh, EUn laajentumisen osana. EU näin vahvistaa laajentumiselle myönnetyn konsensuksen ja sen uskottavuuden. Ja tietenkin meidän EU-jäsenyytemme riippuu pal- paljolti uudistusprosessien täytäntöönpanosta, niiden tahdista, ja se vaikuttaa myös uudistustahtiin potentiaalisissa hakijamaissa ja hakijamaissa ja koko vakauteen tällä Euroopan kolkalla, jossa maamme sijaitsee. Jos epäonnistuksia, epäonnistumisia tulee, erityisesti nuoret sukupolvet kärsivät tästä, koska he haluavat nähdä Makedonian modernina uudenaikaisena maana, jossa voidaan hyödyntää luovuutta ja yrittäjyyshenkeä. Liittymistä edeltävien neuvottelujen avaaminen vahvaisi, vahvistaisi myös etnisten ryhmien välisiä suhteita. Nehän ovat pohja monietnisen yhteiskuntamme mm, rauhanomaiselle yhteiselolle. Sitten muutamia sanoja viisumivapaudesta. Yksi Makedonian hallituksen päätavoitteista. Viisumivapaa matkustaminen Euroopan unionin on hyvin tärkeä asia Makedonian kansalaisille sekä alueemme muille maille. Hallitus on ponnistellut kovasti täyttääkseen kaikki Euroopan komission asettamat kriteerit asian suhteen. Olemme melkein saattaneet loppuun tämän prosessin ja olemme hyvin kiitollisia Euroopan parlamentin tarjoamasta tuesta kun Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen viisumivapaudesta. Tämä mahdollistaa lähemmän yhteistyön Euroopan kansalaisten ja Makedonian välillä liike, liike-elämässä, tieteessä, tutkimuksessa ja koulutuksessa. Tämä luo mahdollisuuksia nuorille sukupolville oppia vapaasti ja soveltaa eurooppalaisia arvoja omassa maassaan. Kuitenkin huolimatta tästä viisumivapauden suuresta käytännön merkityksestä, jotta Makedonia voisi integroitua Euroopan unioniin, se ei saa olla, se ei saa mitenkään kor, korvata mahdollisuutta avat, alkaa näitä neuvotteluja. Se ei saa olla siis itseisarvo. Viisumivapaus tiekartta on ollut myönteinen kokemus on osoittanut, että meillä on mahdollisuus vastata niihin monimutkaisiin teknisiin vaatimuksiin, joita Euroopan komissio on meille esittänyt. Tämä saa meidät optimistiseksi sen suhteen, että pystymme aloittamaan neuvottelut ja olemme valmiita soveltamaan näitä neuvottelukapasiteetteja, jos ensi vuonna neuvottelut alkavat. Tässä vaiheessa haluaisin korostaa myös liittymistä edeltävää instrumenttia, joka on meille hyvin tärkeä Meille mahdollistettujen varojen käyttö eurointegraatio kontekstissa on hyvin merkittävä painopistealue hallituksellemme ja yksi päätavoitteista tässä on esimerkiksi IPA-varojen hajautettu hallinto tämän vuoden loppuun mennessä. Institutionaaliset valmistelut IPA-instrumentin käyttöön Niissä on saavutettu merkittävää edistystä ja nyt on saatu akkreditointi kolmannelle IPA-komponentille sekä henkilöstöresurssien IPA-komponentille. Sitten muutamia sanoja vielä taloustilanteesta. Maailmanlaajuinen talous- ja finanssikriisi ei ole jättänyt Makedoniakaan, syrjään tiettyjä tilauksia. Esimerkiksi on jouduttu eh, peruuttamaan metalliteollisuuden ja tekstiiliteollisuuden alalla. Kuitenkin taloudemme eh, toiminta on myönteinen esimerkki ei pelkästään omalla alueellamme, vaan myös laajemminkin. Nimittäin bruttokansantuotteen supistuminen Makedoniassa oli vain 1,2 prosenttia ja inflaatio laski eh, miinus 0,4 prosenttiin tämän vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Hallitus on jopa näinä aikoina pystynyt ähm, pitämään alijäämäarvionsa noin 2,8 prosentissa bruttokansantuotteesta. Kauppataseen vaje tietenkin kasvaa ja työttömyys myös, mutta se, että bruttokansantuote on vähentynyt niin vähän, liittyy siihen, että meidän yksityinen kulutuksemme on korkealla tasalla, kotitalouksien lainaaste on alhainen ja säästöaste korkea. Lisäksi meillä on hyvin vakaa pankkijärjestelmä. Oletamme, että bruttokansantuote tulee kasvamaan niin, että sen supistuminen olisi alle yhden prosentin ja tämä koskee myös niitä toimenpidepaketteja, joita hallitus on esittänyt, muun muassa veropaketti eh, ja yritysten velkajärjestelyjen uudistaminen, investointihanke, investointiohjelma tuleville kahdeksalle vuodelle ja 70 kriisin vastaista toimenpidettä, jotka joihin liittyvät muun muassa Euroopan investointipankki ja muunlaisia velkahelpotusjärjestelmiä. Hyvät kuulijat, tulin Euroopan parlamenttiin jakamaan näkemyksiä ja kuulemaan teiltä Makedonian integraatioprosessista. Monet teistä tietävät hyvin, kuinka kiitollisia me olemme Makedoniassa tästä vuoropuhelusta Euroopan parlamentin kanssa, mutta olen tullut myös pyytämään tukeanne, kun eh, saatamme loppuun seuraavan vaiheen tiellämme kohti Euroopan unionia. Makedonian tasavalta on aina pitänyt Euroopan parlamenttia oikeuden, vapauden ja toivon ähm, äh, esimerkkinä. Ja toivomme, että voitte tukea meitä, kun pyrimme aloittamaan neuvottelut komission kanssa. Olemme yhdessä investoineet merkittäviä ponnisteluita ja poliittista kapasiteettia tähän toimintaan. Äh, ryhtykäämme nyt seuraavaan vaiheeseen. vapauttakaamme kaikki potentiaali, jotta voimme sitten kerätä ponnisteluidemme mm, hedelmät myöhemmin. Pyrkimyksemme on se, että Makedonia pääsi aloittamaan liittymisneuvottelut ensi vuonna. Vuosi 2010 on uusien alkujen vuosi, jolloin vietämme sadatta vuosipäivää äiti Teresan syntymästä – ja haluaisin nyt päättää puheenvuoroni eh, erään makedonialaisen ajattelijan eh, sanoilla. Skopjesta hän sanoi, että meistä tuntuu, että se mitä teemme nyt on kuin pisara meressä, mutta meri olisi pienempi, jos tämä yksi pisara puuttuisi. Kiitoksia. Toivon teille onnea ja menestystä työssänne toivon, että 2010 vuonna voisimme käydä keskustelua näistä asioista lisää. Prima di procedere al vero e proprio dibattito. Kiitoksia. Ennen kuin me käynnistämme keskustelun, haluaisin antaa puheenvuoron eh, herra tälle neljäksi minuutiksi. Hän on Makedonian äh, jäsenyysesittelijämme. Äh, Olkaa hyvä. Dragi gospod minister, rad bi vam äh, čestitev za Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ministeriä tästä hyvin rakentavasta puheenvuorosta. Minusta on hyväksi teidän valtiollenne ja kaikille tässä valiokunnassa. Ja jo tässä aikaisemmin meidän tapaamisemme vahvisti ja varmisti minulle sen, että te hoidatte ulkoministerin paikkaanne hyvin valtionmiehenä. Ja siinä, että te luotsaatte Makedonian mahdolliselle tielle kohti Euroopan unionin jäsenyyttä. Tämä vuosi on ollut kohtuullisen menestyksekäs teidän valtiollenne ja viisumi vapautus tulee todennäköisesti jo joulukuussa. Ja te olette myös hoitaneet suhteenne Kosovoon. Nämä ovat hienoja edistysaskelia ja kuten itsekin sanoitte, niin tässä kysymys siitä, että me pääsemme lopulliseen läpimartioon niin, että Makedonia voi ryhtyä jäsenyysneuvotteluihin unionin kanssa. Minä pidän näitä asioita hyvin tärkeinä. Ja kaikkein tärkein on kuitenkin tämä konkreettinen ehdotuksenne päästä konkreettisiin neuvotteluihin Kreikan kanssa. Myös tämä kahdenvälinen ongelma nimestä on ratkaistava. Te tulette näkemään, että kollegat tulevat esittämään täällä paljon kysymyksiä ja ehkäpä tämä tulee olemaan yksi niistä asioista. Täytyisi oikeastaan kysyäkin, miksi ylipäätään on niin vähän suoria yhteyksiä naapureihin, vaikka se on kuitenkin se tie, joka on kaikkein menestyksekkäin. Me tuemme Makedonian liittymistä Euroopan unioniin ja puhun usein kreikkalaisten kollegoitteni kanssa. Ja me pidämme hyvänä tätä uutta mahdollisuuksien ikkunaa ja sitä on hyödynnettävä. Mielestäni on tärkeää myös huomioida se, että teillä äh, oli lokakuussa historiallinen tapaaminen Papandreun kanssa täällä. Ja se on ehkäpä äh, alku molemminpuoliselle kunnioitukselle ja ymmärrykselle näiden valtioiden kesken. Ja meidän täytyy nyt todellakin koota voimamme niin, että löydämme kompromissin. Esittelijänä minulla on unelmia ehkäpä joidenkin mielestä hieman pateettisiakin, mutta silti minulla on unelma siitä, että Bulgaria ja Kreikkakin tukisivat Makedonian liittymistä unioniin. Meidän täytyy tehdä paljon töitä tämän eteen, koska teidän valtionne on kuitenkin aika avainasemassa. Se on avainasemassa koko tuon alueen vakaudelle ja yhdessä meidän täytyy toteuttaa meidän unelmamme. Ja niin, että te pääsette mahdollisimman nopeasti jäseneksi. Grazie onorevole Thaler. Comincia il... Kiitoksia, herra Taaler. Nyt käynnistämme valiokuntakeskustelun ja aivan ensiksi antaisin puheenvuoron koordinaattori Sala Frankkalle EPPD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin minäkin toivottaa ulkoministerin tervetulleeksi ja kiittää häntä siitä, että hän on jatkuvasti käytössämme. Eh, jatkuvasti haluaa käydä vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa. Nyt haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni puheenjohtajaa jotta voisimme katsoa, että miten me saisimme nämä olemassa olevat tämänhetkiset ongelmat hoidettua. Komissio on valmistellut edistymiskertomuksen maanne kehityksestä ja poliittisen ryhmäni nimissä voisin todeta, että tämä edistys on ollut huomattavaa. Ja mitä tulee esimerkiksi korruption torjuntaan, poliittisten puolueiden rahoitukseen, mitä tulee kansalaisten oikeudenmukaiseen kohteluun ja mitä tulee oikeuslaitoksen kehittymiseen, niin teidän hallituksenne on ollut erittäin kyvykäs toimimaan. Ja kuitenkin puheenjohtaja tässä mielestäni, niin kuin esittelijäkin jo korosti aivan oikein, niin keskeistä tässä nyt on tämä kaikkein keskeisimmän asian hoitaminen. Kun ajatellaan, kuinka suurta edistystä maanne on tehnyt kaikissa eri substanssikysymyksissä ja kuinka myönteistä tämä edistys on ollut, niin kuitenkin tässä törmätään yhteen asiaan, Eh, muuriin, joka on sekin melkein yhtä tärkeä kuin nämä substanssikysymykset, vaikkei se mikään substanssikysymys olekaan. Eli olemme esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän tulisi mitä pikimmin löytää ratkaisu. Tätä mekin toivomme eh, niin, että muodolliset neuvottelut voidaan käynnistää. Ja meidän täytyy tästä ainoasta esteestä nyt päästä, joka meillä tiellämme vielä on, jotta neuvottelut saadaan käynnistettyä. Ja näin ollen, ministeri, kysymys, jonka haluaisin esittää teille, on seuraava. Kun nyt katsotaan uuden hallituksen valintaa ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia, niin minkälaisena te näette mahdollisuudet tämän esteen purkamiseen? Meidän ei tule sotkea asioita keskenään ja meidän ei tule antaa tämän yhden asian varjostaa kaikkea edistystä. Franca, Kiitoksia herra Salafranca. Ja seuraavaksi, niin ja pyytäisin, että kaikki kunnioittavat heille myönnettyä puheaikaa herra Kocini. minister, iskrene za... Kiitos herra ministeri. Haluan todellakin toivottaa teille kaikkia onnea ja menestystä matkallanne kohti viisumivapautta Bosnia-Herzegovinan kanssa. Makedonia on hienolla tavalla toiminut. Te olitte nopeampia kuin esimerkiksi Montenegro ja te olette toimineet moottorina tässä viisumin vapautta auttamisprojektissa. Ja sen vuoksi toivon, että Kosovo kykenisi sitten auttamaan puolestaan Albania, joka on sitten taas sillä taaempana. Ehkäpä tämä saadaan jo hoidettua tämä viisumivapaus ennen joulua 19. joulukuuta. Ja mikä minua hieman tässä nyt hämmästytti, oli tämä maininta näistä vuosiluvuista. Ensin odotetaan niin kauan tätä koko asiaa, niin minä kyllä suosittaisin, että jätetään vuosiluvut tai ajat mainitsematta. Te olette toki tehneet suuria edistysaskelia. Bosnia-Herzegovinassa tilanne on tällä hetkellä synkempi, varsinkin bosnialaisessa yhteisössä tilanne tuntuu uhkaavammalta. Ette ole hyväksyneet Srebrenitsan päätöslauselmaa, mikä olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten. Zagreb on tehnyt tämän ja minun mielestäni teidän pitäisi heitä tässä nyt seurataan. Me toivomme, että Makedonia ei asettuisi tässä poikkiteloin, vaan että Makedonia olisi moottori, joka ottaa lähimmät naapurinsa mukaan tälle tielle. Ja että seuraavaksi sitten voisimme käynnistää Kosovan kanssa neuvottelut. Kiitoksia, herra Kacin. Ja seuraavaksi herra Tsanok, olkaa hyvä. Let me on behalf Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ulkoministeri, onnittelisin ensinnäkin oman ryhmäni puolesta niistä kovista ponnisteluista, joita hallituksenne on tehnyt Euro- Euroopan unionin ehdokas ää, maana. Toivon teille onnea tässä prosessissa te olette todella torjuneet järjestäytynyt rikollisuutta ja lahjontaa ja te olette luoneet hyvän fiskaalisen ympäristön myös ulkomaisille investoinneille. Toivon, että nyt vapauttamispolitiikan kautta neuvosto antaa teille vihreän valon, joka on välttämätön, jotta ensimmäiset neuvottelukappaleet saadaan avatuksi. Kuitenkin tämä ongelmallinen kysymys nimestä ja Fyromin käytöstä. Tiedän, että Kreikan hallitus on tässä joustavampi, mutta he ovat kuitenkin eh, hyvin, heillä on hyvin voimakkaita tunteita tämän asian suhteen. Eh, jotkut uskovat vielä, että että jotkut sekoittavat tämän Makedonian tasavallan Kreikan pieneen Makedonian alueeseen ja että tämä eh, johtaisi siihen, että teidän maanne hyökkäisi tällaista suurempaa NATO-valtiota vastaan. Voisitteko sanoa kategorisesti, että Makedonialla ei ole minkäänlaisia äh, ekspansionistisia aikeita ja että se tunnustaa nämä tämänhetkiset valtionrajat lopullisina valtionrajoina? Kiitos. Kiitokset, herra Chanok. Ja seuraavaksi Kukaan kaksi minuuttia, olkaa hyvä. funguje. E, ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Chcel by som tiež privítať pána ministra na Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa ministerin tervetulleeksi valiokuntakokoukseemme ja kiittää häntä hänen alkupuheenvuorostaan. On todella suuri ilo kuulla näin myönteisiä uutisia teidän maastanne. Näin on ollut viime aikoina me olemme tästä puhuneet ja puhumme myös jatkossa. Ja nyt kyse on kaikkien kriteerien täyttymisestä, jotta viisumivapaus voidaan saattaa voimaan. Ja kyse on myös Kööpenhaminan poliittisten kriteerien täyttämisestä. Ja tämän jälkeen jäsenyysneuvottelut voidaan käynnistää. Nämä ovat erittäin myönteisiä uutisia ja hallituksenne tulee ponnistella myös jatkossa. Jatkaa siis äh, samalla tiellä kuin tähänkin asti. Ymmärrän, että mitä tulee äh, päivämääriin, te mielellään lyötte päivämäärät lukkoon. Äh, kuuden päivän kuluttua on jo on neljäs vuosipäivä ja, ja todennäköisesti neuvosto tulee hyväksymään sen, että nämä jäsenyysneuvottelut voidaan käynnistää mahdollisimman pian. No menestyksestä tässä nyt on puhuttu jo paljon ja myös kollegat ovat puhuneet. Itse toteaisin, että Makedonian poliittinen tilanne on nyt sellainen, että pääministeri Gruetskin hallituksella on voimakas hyvä tilanne maassa, sellainen tilanne, jossa se voi osoittaa todellista johtajuutta ja myös tehdä tärkeitä tulevaisuuteen kantavia päätöksiä. Ja näin hallitus varmasti voi ratkaista kaikki olennaiset ongelmat. Ja olisi hienoa, jos te jatkossakin panostaisitte näiden ongelmien ratkaisuun, esimerkiksi maan eh, nimiongelman suhteen. Kiitoksia herra Kuken. Ja seuraavaksi kollega Koppa, olkaa hyvä. Θέλω να καλωσορίσω τον Υπουργό Εξωτερικών και πάντα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων όσοι... Kiitos, ministeri erityisen mielenkiintoista, että me voimme nyt käydä teidän kanssanne mielipidevaihtoa. Me pidämme hyvänä näitä edistysaskeleita Länsi-Balkanilla, mutta on täällä vielä avoimia, avoimiakin kysymyksiä. Me olemme myös nähneet Kroatian ja Slovenian ja sen, että tie kohti EUta äh, on äh, tehtävä askel askeleelta ja, ja siinä hyvät naapurussuhteet ovat tärkeät. Ja on käynyt, olemme nähneet, että te haluatte äh, käydä vuoropuheluun ratkaistaksenne sen ongelman, joka vielä on jäljellä, nimittäin tämä maan valtion nimi. Ja Kreikan kantahan on selkeä. Me haluaisimme jonkinnäköisen yhdistetyn nimen, jossa on maantieteellinen kuvaus, mutta josta kuitenkin näkee, että on olemassa ero Kreikan Makedonian ja tämän Kreikan Makedonian pohjoisen naapurin kanssa. Olemme avoimia keskusteluille, olemme avoimia ehdotuksille niin, että päästään eteenpäin nopeammin. Mutta ratkaiseva kysymys on myös äh, maiden välisen luottamuksen rakentaminen. Ei tässä ole kysymys ainoastaan suhteesta Kreikan ja jonkun maan kesken, vaan myös Makedonian ja muiden naapurimaiden suhteesta. Mitä enemmän luottamusta saadaan luotua, sitä nopeammin ongelmat voidaan ratkaista. Ja äh, komission äh, kanta Kreikan uuden hallituksen myötä on tarkoitus nopeuttaa tätä ja rakentaa myös luottamusta alueella. Kiitokset, Rova Koppa. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia. Rova Ibrisasic, olkaa hyvä. Tack, herr Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, aivan ensiksi haluan toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Tämän lisäksi haluan onnitella teitä siitä edistyksestä, jota olette saaneet aikaan komission edellisen kertomuksen jälkeen. Puheenvuorossanne viittasitte sekä äh, tähän asti siinä äh, e, tähän asti sen edistykseen, että siihen mitä vielä on tehtävää. Ja totesitte, että Kosovon vastainen raja. Kysymys on ratkaistu ja tämä on mielestäni aika erinomainen tapa viitata kysymykseen, joka ei ole suinkaan yksinkertainen Kosomonkaan suhteen ja koko tuolla alueella. Onko teillä muita kommentteja siihen, miten jatkatte suhteiden kehittämistä Kosovon suuntaan. Kiitoksia. Tämä oli ensimmäinen puheenvuorokierros ja nyt puheenvuoron saa ministeri, joka saa vastata. Olkaa hyvä. Dear members of the parliament. Hyvät Euroopan parlamentin edustajat, Kiitoksia kiinnostuksesta, kommenteista ja kysymyksistä. Haluaisin nyt vastata kysymyksiinne. Kiitos myös herra Taaler huomioistanne ja päätelmistänne. Hänhän on esittelijä Makedonia-asioissa Euroopan parlamentissa. Haluaisin vastata ensinnä kysymyksiin. Ensin Salafrankan kysymys siitä, miten näemme mahdollisuudet kaksinkertaistaa neuvottelut uuden Kreikan hallituksen kanssa. Korostaisin, että olemme täysin valmistautuneita suoriin yhteyksiin, näkemysten vaihtoon, suoraan viestintään ja yhteisiin hankkeisiin, eli pelkästään tässä avoimessa olevassa kahdenvälisessä asiassa, vaan myös muissa asioissa, jotka voisivat olla yhteisen etumme mukaisia. Sitten Rova Koppa, hänelle vastaisin samantyyppisestä kysymyksestä luottamusta rakentavia toimenpiteitä ja muita toimia, jotka lähentäisivät meitä ja vaikuttaisivat siihen, että hyviä naapurussuhteita kehitettäisiin. Vastaukseni on myönteinen. Meidän tulisi tavata useammin ja suoraan ja olemme ehdottaneet Kreikan hallitukselle sitä, että avattaisiin uusi rajanylityskohta lähellä Markkova Novaa ja sitä rajanylityspistettä, koska tällaiset suorat yhteydet mahdollistaisivat suoria yhteis- yhteyksiä kansalaisten välillä ja voisimme vaikuttaa tällaisilla pienillä, mutta konkreettisilla askeleilla ja osoittaa näitä kahdenvälisiä suhteitamme ja niiden kehittämistä. Pari päivää sitten tullut aloite Makedonian valtiovarainministerin ja minun taholtamme lähetimme kirjeen, jossa on aloiteehdotus äh, Kreikan ulkoministerille ja pääministerille, herra Reulle. Haluaisimme aloittaa keskustelut, joiden tuloksena syntyy siis, jolla vältettäisiin kaksinkertainen verotus maidemme välillä. Nimittäin kreikkalainen äh, liikeyhteisö on suurin yksittäinen äh, liike-elämän yhteisö Makedoniassa. Ja jos me pystyisimme saamaan tällaisen sopimuksen kaksoisverotuksen, kahdenkertaisen verotuksen välttämisestä, niin se helpottaisi toimenpiteitä ja ja liiketoiminnan harjoittamista Makedonian alueella. Sitten kommentit ja kysymykset herra Katsinilta viisumivapautuksesta. Makedonia on valmistautunut siihen, että se jakaa kokemuksiaan sekä Albanian että Kosovon suuntaan viisumivapautusprosessista ja haluaisin tuoda esille, että näissä maissa albanialaiset yhteisöt ovat vähemmistöyhteisö Makedoniassa, mutta makedonialaiset albaanit tulevat olemaan ensimmäisiä Balkanin albaaneja, jotka saavat viisumivapauden Euroopan laajuisesti, ja se on symbolinen, mutta meidän monietniselle yhteiskunnallemme hyvin merkittävä painoarvoltaan ja kommenttinne sitten Srebrenican päätöslauselmasta. Haluaisin kertoa, että pyydän teitä puoltamaan tätä aloitetta, mutta korostaisin hallituksemme kantaa tässä asiassa. Me haluamme liittyä demokraattisten valtioiden liittyyn, liittoon mm, tuomitsemalla tämän murhan. Se pitäisi olla jokaisen alueemme poliitikon mielessä, että mitään sellaista ei tulisi tapahtumaan enää tulevaisuudessa koskaan. Ja sitten vielä konkreettinen kysymys, jonka esitti herra Tanak. kreikalaisten naapureidemme huolenaiheista, rajariidoista Muutamia asioita tästä. Ensinnäkin Makedonia on ainoa maa alueellamme, joka omassa perustuslaissaan on selkeästi esittänyt, että sillä ei ole minkäänlaisia alue toiveita suhteessaan naapureihin. Ja tämä on arvo, jota kunnioittavat kaikki poliittiset puolueet Makedoniassa. Minusta Tämä on selkeä tosiasia, joka on yhdenmukainen eh, alueellisen suvereniteetin kunnioittamiselle kaikissa demokraattisissa maissa. Makedonia on varmaankin ainoa maa eh, Sloveniasta Kyprokseen asti, jolla on, joka on selkeästi määritellyt rajansa kaikkien naapurimaidensa kanssa. Ja se on yksi merkki siitä, että me emme halua mitään riitoja rajojen suhteen. Haluaisin myös korostaa, että viimeisen 19 vuoden aikana itsenäisyytemme ajan ei ole ollut koskaan turvallisuuteen liittyvää tapahtumaa Kreikan ja Makedonian välillä. Ja näin ollen turvataso maiden välillä on riittävällä tasolla. Makedonialaiset ja kreikkalaiset sotilaat palvelevat rinnakkain Afganistanissa, missä Makedonialla on 3,1 prosenttia omista joukoistaan palveluksessa. Sitten henkilökohtaisesti haluaisin sanoa, että se, että meillä on yksi yhtenäinen suvereeni valtio, kuten Makedonia – se ei ole mikään turvallisuusuhka, vaan turvallisuushyöty kreikkalaisille naapureillemme. Ja sitten vielä ihan lopuksi anekdootti kaikkien näiden vakavamielisten vastausten jälkeen Makedoniassa on yhteensä kahdeksan helikopteria. Kaksi niistä ovat kreikkalaisia lahjoituksia ja olemme hyvin kiitollisia näistä kreikkalaisista lahjoituksista. Sitten haluaisin vastata herra Kuukanin kysymykseen. Kiitoksia kommentteistanne. Vastaukseni on myönteinen, kyllä. Me suunnittelemme sitä, että julkisin varoin tuemme uudistussuuntautuneita toimenpiteitä. Makedonian hallitus päättäväisesti investoi kaiken osaamisensa ja tietotaitonsa tuotannollisiin investointeihin, talouteen, koulutukseen, oikeusjärjestelmän uudistamiseen sekä lahjonnan ja terrorismin tor- tor- järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Moderni valtiomme pystyy varmasti vastaamaan ö, uuden aikaisen modernin Euroopan vaatimuksiin. Ja sitten vielä vastatakseni Rova Ibrisagicin kysymykseen Kosovon ja Makedonian suhteesta olemme tunnustaneet heidän itsenäisyytensä ja, ja olemme myös yhdessä määritelleet tämän rajan. Tapasin kollegan Pristinasta ja uutta kehitystä on odotettavissa. Se tarkoittaa sitä, että Makedonia lisää edustustamme Pristinassa suurlähetystön tasolle ja Pristinaan tulee tulevien viikkojen aikana ensimmäinen makedonialainen suurlähettiläs ja he lähettävät myös oman lähettiläänsä meille niin, että voimme jatkaa kahdenvälistä yhteistyötämme. Kiitos. Grazie, signor ministro. Procediamo. Kiitoksia, herra ministeri. Nyt käynnistämme seuraavan puheenvuorokierroksen. Ensimmäisenä kaksi minuuttia, herrat Zetterberg. Minister, it's good to see you in the, in the foreign... Ministeri, hieno nähdä teidät ulkoasioiden valiokunnassa jälleen. Toivottavasti vuosi 2010 on menestyksekäs vuosi, ei vain siksi, että viisumivaatimukset poistetaan, mutta toivon myös, että saamme määrättyä päivämäärän, jolloin neuvottelut käynnistyvät. Haluaisin esittää kolme kysymystä. Kollegat kysyivät jo Kreikasta. Olen täysin samaa mieltä, että tässä on tällainen mahdollisuuksien ikkuna. Voisitteko te hieman äh, kertoa, miltä teidän mielestänne kompromissi näyttäisi? Jos äh, tähän löydetään ratkaisu, niin se ratkaisu on kompromissi, jossa molemmat osapuolet joustavat. haluaisin myös kysyä Skopien lentokentän nimestä. Minusta olisi aikamoinen hyvän tahdon osoitus muuttaa sen nimeä. Vaikeaa varmasti luonnollisesti teille eh, maan sisäisistä syistä, mutta kuten täällä jo sanottu, teidän asemanne on vahva. Ja se olisi hieno hyvän tahdon ele vaihtaa nimeä te katsotte tulevaisuuteen, mutta samalla riitelette menneisyydestä, niin sillä ei päästä eteenpäin. Olitte, tai olette hyvin rohkea suhteessanne Kosovoon. Voisitteko te kertoa suhteestanne Serbiaan? Koska olemme ymmärtäneet, että serbit eivät ole täysin onnellisia tekemistenne suhteen, mitä tulee tunnustamiseen ja rajakysymyksiin. Ja lopuksi kun katson cnn kanavaa, niin näen usein mainoksia. Investoikaa Makedoniaan. Miten tehokas tämä mainostuskampanja on ollut? Mikä on ulkomaalaisten eh, investointimäärä Makedoniassa? Koska onhan sekin hervin tärkeää teidän maan ja sen alueen kehittymiselle. Kiitokset herra Raut. Lunacek. Seuraavaksi kollega Salavrakos, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, että ministeri on tullut vieraksemme. Olen lukenut hänen ansioluettelonsa ja tässä todetaan, että hän on ollut perustajajäsenenä hyvin merkittävässä kreikkalaisessa säätiössä. Ja tämäkin todistaa, että hän osoittaa erityistä ymmärrystä tällaisille, tällaisten asioiden suhteen. Hän puhui myös hyvin rauhallisesti, tätä arvostan kovasti. Kuitenkin tämä tämä on hiukan ristiriidassa sen suhteen, mitä Fyromin pääministeri Australiassa sanoi tuossa kuun alussa. Nimittäin hän puhui ää, ähm, äh, Makedoniasta, Bulgariassa, äh, Egean alueella sekä Albaniassa. Pääministeri totesi, että Fyromilla on äh, rajaongelmia esimerkiksi Bulgarian suhteen ja että rajanveto Kosovon ja Fyromin välillä on äh, aiheuttanut vastalauseita Belgradissa, siis ihan diplomaattisella tasolla. Eli kyseessä ovat naapurimaat ja että Bulgarialla ja Serbialla olisi ongelmia äh, Fyromin suhteen. Ja sitten on tietenkin tämä Kreikan ja Fyromin välinen ongelma sekin. Eli voitte todeta, että kyllä näissä suhteissa vielä parantamisen varaa on. Tietenkin me pyrimme niitä parantamaan, mutta ei tilanne ole mitenkään erinomainen. Samoin taloudellinen tilanne, maan taloudellinen tilanne on äärimmäisen vaikea. Olen nähnyt, että 2009-2013 väliselle ajalle on Äh, varattu miljoonia, mutta mitään todellista ohjelmaa varojen käytölle ei ole. Eli onko Fyron valmis tekemään naapurimaiden suhteen hiukan myönnytyksiä? Parola. Kiitoksia. Sala Vrakos. Seuraavaksi kollega Preda, kaksi minuuttia. monsieur le président. Je voudrais d'abord saluer... Kiitoksia. Minäkin onnittelen teitä merkittävistä edistysaskeleista uudistuksessanne valtionhallinnossa, oikeusjärjestelmässä ja muilla aloilla. Liittymisneuvottelujen alkamismahdollisuus on todellinen myönteinen signaali ja kannustan tosiaan teitä suorittamaan näitä uudistuksia, jotta neuvotteluissa päästään alkuun. Joulukuussa 2009 pitäisi vahvistaa komission suositus ja määritellä päivämäärä sille, koska neuvottelut aloitetaan. Tällaista päätöstä Tällainen päätös olisi tärkeä merkki muille Länsi-Balkanin maille. He voisivat nähdä, että maa, joka täyttää kriteerit, sillä on eurooppalaiset näkymät. Minulla on kysymys teille, ministeri. Tämä liittyy siihen, ongelmakenttään, johon on jo puututtu täällä. Nämä suhteet Kreikan suuntaan. Jos nyt määriteltäisiin neuvotteluille aloituspäivämäärä, olisiko tällainen päätös sellainen, että se helpottaisi vai ei eh, riidan ratkaisua Kreikan kanssa? Voisiko se kannustaa eh, riidan ratkaisuun vai monimutkaistaisiko se vain tilannetta? Kiitän vastauksesta. Grazie, onorevole Preda. Kiitokset, herra Preda. Ja seuraavaksi kollega Cornelissen kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Um, thank you, Mr. Chair. Um, as Greens we think... Kiitos. Vihreinä olemme sitä mieltä, että liittymisneuvottelut Makedonian kanssa on viisasta neuvoa komissiolta. Se on tärkeää Makedonialle, mutta myös muille liittymismaille – yhtä hyvin kuin EUlle. Makedonia, Makedonian pitäisi saada palkinto siitä, että se on tehnyt edisty, edistystä, eikä sitä pitäisi rankaista kahdenvälisestä riidasta. Se olisi väärä viesti myös muille liittymistä toivoville maille. Eli että jos kriteereitä asetetaan EU-ssa ja te olette tehneet kovasti työtä niiden täyttämiseksi, niin te ette saisikaan palkintoa vain tällaisen kahdenvälisen riidan vuoksi. Toisaalta Makedonian on edelleenkin sitouduttava ratkaisemaan tämä nimikysymys ja edistystahtia pitäisi ylläpitää. Haluaisin kysyä erityisesti syrjinnän torjunnasta. Se mainittiin edistysraportissa ja siinä sanottiin, että edistystä on tapahtunut kotiväkivallassa sen torjumisessa, mutta edelleenkin esimerkiksi naisten osallistuminen politiikkaan, tasavertaiset mahdollisuudet sekä seksuaalivähemmistöjen stigmatisointi, heitä ei lainsäädännöllisesti suojella lainkaan. Haluaisin kuulla hiukan, millaisia ponnisteluja tällä saralla tapahtuu Makedoniassa. Kiitokset Rova Cornelissen ja seuraavaksi kaksi minuuttia kollega Huntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο Kiitoksia puheenjohtaja. Ministerin puheenvuoro oli erittäin mielenkiintoinen. Suuret kiitokset siitä. Meillä, meidän kreikkalaisten korville se oli vieläkin erityisen kiinnostavaa siitä syystä, että meillä on hyvät naapuruussuhteet maiden välillä ja hyvät ystävyyssuhteet ja tämä esimerkki siitä, että makedonialaiset ja kreikkalaiset taistelevat rintarinnan Afganistanissa. No se jätti nyt kyllä esimerkkinä minut kylmäksi, koska minun mielestäni siellä ei tulisi keidenkään sotilaiden taistella. Mutta todella meidän täytyy ratkaista tämä maiden välinen kysymys mahdollisimman hyvän, hyvällä tavalla, koska se saattaa aiheuttaa jännitteitä koko Balkanin alueella ja siksi asia täytyy ratkaista, ettei minkäännäköistä kahnausta ole jatkossa. Kaksi kysymystä. Useimmat poliittiset ryhmit, ryhmät ja ryhmittymät Kreikassa ovat jo käyttäneet puheenvuoron. Nyt minä puhun vasemmiston nimissä. Me hyväksymme tämän äh, kaksiosaisen nimen, jonka, joka on myös YK on puitteissa hyväksytty. Ehkäpä voisitte sanoa tästä vielä jotain. Ja toinen asia, äh, ovatko hyväksy, hyväksyvätkö maan eri toimijat äh, nämä hallituksen toimet? Kiitos. Kiitokset, herra Huntis. Seuraavaksi kollega Jannaku kaksi minuuttia. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίζω τον Υπουργό. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri. Kuunnellessani puhettanne tänään ja muiden kommentteja täytyy sanoa, että tämä nimikysymys ei olekaan niin tärkeä. Tuntuu siltä, että lähetämme viestin ministerille, että he ovat hyvää vauhtia menossa kohti EU-jäsenyyttä. Minusta tämä on väärin. Mielestäni hallituksenne on hyväksyttävä se tosiasia, että teidän täytyy hyväksyä se, mitä YKssa on päätetty, ja että sovittelussa asia on ratkaistava. Kreikka on investoinut kovasti maahanne, ja kysymykseni on, hyvä ministeri, Komission raportissaan on hyvin myönteinen, mutta rivien välistä käy selväksi, että muutamia asioita ei ole ratkaistu Esimerkiksi yksilön vapaudet, vähemmistöjen oikeudet, naisten, oikeus on, äh, naisten asema on traaginen, äh, korruptiota on, äh, naiskauppaa ilmenee. Ja yksi asia, jota ei mainita komission kertomuksessa, on se, että teillä on myös nationalistisia äänensävyjä hallitukselta. Esimerkiksi koulukirjoista löytyy propagandaa, joka liittyy naapurimaihin. En sano, että te eh, uhkailisitte Kreikkaa mitenkään, että te fyysisesti pystyisitte tätä tekemään, enkä usko, että tällaista uhkaa onkaan. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että uusi sukupolvi kasvaa Makedoniassa ja heille opetetaan tällaista propagandista, propagandistista eh, eh, oppia. Voisitteko kommentoida tätä? Kiitokset eh, Rova Chanaku. Seuraavaksi herra Kirillov, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, just follow up, uh, I think... Ihan jatkeena vaan tälle. Tämä on hyvä päätös teiltä, koska tämä on totta nuoret lukevat näitä oppikirjoja, jotka luovat todella tällaista vihaa naapureja kohtaan. On, olisi hyvä, että he saisivat oikeaa tietoa. Mitä tulee vaaleihin, mielestäni äänestystulokset olivat myönteiset, mutta minä haluaisin esittää vain yhden hyvin inhimillisen kysymyksen. Huhtikuussa bulgarialaisen EPP-kollegan kanssa – päätimme vierailla bulgarialaisten sotilaiden haudoilla ja olimme järkyttyneitä. Se oli kauhea kuva, mutta olimme riittävän diplomaattisia, ettemme ilmaisseet lehdistössänne tunteita. Me tapasimme teidät sekä Bochevskin varapääministerin ja saimme vastauksen. Kyseessä on ihmisten väliset suhteet. Me bulgarialaiset haluaisivat käydä perheidensä sotilaiden haudalla, haudoilla. Tietenkään tätä ei voida ratkaista. Teillä ole rahavaroja siihen. Bulgarilaiset voisivat auttaa tätä parissa kolmessa viikossa. Sen jälkeen ministeri Budzewski erosi mutta te olette täällä ja minä olen tyytyväinen siitä. Haluaisin kuulla teiltä, miksi meitä, meidän pyyntömme ei vastattu. Tämähän on kahdenvälinen kysymys. Te lupasitte meille, voisitteko selittää, miksi ette tätä lupausta olette pitäneet? Kiitokset herra Kirilov. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Weiger. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Eh, spoštovani gospod minister, vesel sem, da ste z nami in vesel sem, da je... Kiitos, ministeri. Olen eh, iloinen siitä, että teidän tulevaisuuteenne liittyy eh, selkeitä edistysaskeleita Makedonian uudistusten suhteen. Toivon, että teidän tulevaisuutenne on liitoksissa myös perinteiseen ystävällismieliseen kantaan, jota teidän valtionne on aina edustanut. Ja olen iloinen siitä, että tulette suoraan tänne nyt meidän luoksemme sen jälkeen, kun Makedonia, erityisesti Makedonian nuorelle sukupolvelle on avattu ovi Euroopan unioniin. Ja sen he ovat ansainneet jo oikeastaan jo kauan. Tämänpäiväinen keskustelu on jo mennytkin siihen suuntaan, että Yksi asia on tullut hyvinkin selväksi. Makedonialle tulevaisuus on tärkeämpää kuin menneisyys. Kullakin äh, valtiolla on menneisyys ja se on tärkeää, mutta menneisyys ei saa olla se äh, lähtökohta, josta äh, maa pitää kiinni matkallaan kohti uudenaikaista yhteiskuntaa. On tärkeää, että Makedonia luopuu tästä historiastansa ja muuttuu pragmaattiseksi uudenaikaiseksi valtioksi, joka kykenee löytämään yhteisen sävelen naapurivaltioiden kanssa. Se on prioriteetti. Ainakin näin nuorille ihmisille kuin tekin olette, herra ministeri. Haluaisin kiittää kaikesta solidaarisuudesta, jota teidän valtionne on osoittanut rauhan turvaoperaatiossa ympäri maailman. Kiitos. Grazie, onorevole Vaigolla. Kiitoksia, herra Weigel. Ja seuraavaksi herra Peterille kaksi minuuttia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen aina ollut vakuuttunut eh, siitä, että Makedonian liittyminen Euroopan unioniin on erittäin merkittävä asia. Tämä on tärkeää koko unionille ja Balkanin alueelle. Sitä kiloisempi olen tästä edistyksestä, jota maa on saanut aikaan, ja olen myös hyvin optimistinen tulevan kehityksen suhteen. Toivon, että, että tämä edistys ei enää keskeydy. Tämä on tärkeää meille ja Makedonialle. Olen hyvin iloinen siitä, mitä te sanoitte, herra ministeri, taloustilanteesta Makedoniassa. Olen hyvin iloinen menestyksestä ja rohkeudesta, jota olette osoittanut myös Kosovo-rajakysymyksen suhteen. Ja olen iloinen siitä, että, että henkilöiden vapaata liikkuvuutta voidaan nyt helpottaa. Ja tämä varmasti johtaa siihen, että me Sloveniassa saamme toivottaa yhä useammat makedonialaiset tervetulleeksi maahamme. Toivon, että myös Kreikan ja Makedonian välille saadaan aikaan sopimus mahdollisimman pian niin, että koska tämä nyt on pohja, tai tälle on pohjana tämä avoin kysymys. Ja minä toivoisin lisää avauksia, niin kuin nyt tämä ää, raja-aseman avaaminen. Kysymys. Onko hallituksellanne tarkoitusta tai aikomusta ryhtyä uusiin aloitteisiin alueellisen yhteen, yhteistyön suhteen alueellanne? Alkoi. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Mako vei kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Uh, you'd like to say uh, from the outset that I work for... Kiitos. Työskentelin Skopjessa 2007-2008 brittihallituksen äh, neuvonantajana – Anteeksi, hyvä rouva. Tässä on nyt pieni äänentoisto-ongelma. Teidän pitäisi puhua mikrofoniin. Voisitteko laittaa sen mikrofonin lähemmäksi? Olkaa hyvä. No niin. Thank you. Much better. Uh, I want to say for... Uh... Niin, haluaisin ulkopuoliselle kertoa, että työskentelin kaksi vuotta Skopjessa vuonna 2007 ja 2008 brittihallituksen neuvonantajana osana äh, britti hallituksen politiikkaa Makedonian tueksi. Voin vahvistaa nämä saavutukset. Petokset ja korruptio vietiin aina välittömästi oikeuteen. Ja siellä saatiin esimerkiksi uusi kriminaalilainsäädäntö aikaiseksi ja hyväksyttiin. Siellä on tapahtunut myös muunlaista edistys, muunlaisia ja, Ja kaikki tämä löytyy heidän nettisivustoltaan. Se on myös erilaisia kampanjoita ja avoimuuskysymyksiä on otettu käsiteltäväksi. Minä näin poliittista halua, poliittista sitoutumista ja näin myös sen kapasiteetin, mitä siellä oli toimia. Sen vuoksi haluaisinkin yhtyä niihin, jotka ovat onnitelleet maata sen edistysaskelista ja eh, rohkaista heitä jatkamaan näitä uudistuksia. Samoin kuin niiden joukkoon, jotka eh, pyytäisivät neuvostoa vahvistamaan komission viimeisimmät suositukset ja asettaa päivämäärä neuvotteluiden eh, aloittamiselle. kysymys tällaisessa päätöksessä on maan menestys ja jos me katselemme, mitä maa on saanut aikaan, niin päätös voi johtaa ainoastaan siihen, että saadaan aikaan viisumivapaus 1. tammikuuta 2010 ja sitten päivämäärä neuvotteluiden aloittamiselle. Me olisimme kaikki varmasti onnellisia, jos me saisimme aikaan sopimuksen nimi, kysymyksestä. Samanaikaisesti emme halua kuitenkaan rangaista Makedonian ihmisiä, jotka työskentelevät kovasti ja ovat saavuttaneet paljon edistysaskelia. Liittymisprosessia ei saisi blokata tällaisella kahdenvälisellä kysymyksellä. Se ei olisi reilua ja me haluaisimme noudattaa reiluutta ja kohtelemme jäsenvaltioiden ehdokkaita heidän menestyksensä pohjalta. Ja sen vuoksi me haluaisimme, että asetetaan tämä päivämäärä, koska se auttaisi näitä neuvotteluita nimikysymyksestä. Muuten nähdään vain enemmän turhautumista, sitä epäreiluuden tunnetta, eikä tämä auttaisi mitään. Grazie onorevole <clears throat> Makovei. Conclude gli interventi il... Kiitoksia. Ja nyt viimeisenä kollega Komotsvakos, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, yhdessä muiden kollegojen kanssa myös minä totean, että maanne on tehnyt hyvän strategisen valinnan liittyä Euroopan unioniin. Tämä on aloite, jota tervehdin ilolla. Kuitenkin joudumme toteamaan, että että vaikka sisäiset uudistusponnistelut ovatkin olleet menestyksekkäitä, naapurimaiden suhteen on vielä ongelmia. Olemme joutuneet toteamaan, että suhteet Fyromin eh, ja naapurimaiden kanssa, Kreikan ja Bulgarian kanssa, näiden kahden naapurimaan kanssa jotka ovat Euroopan unionin jäseniä, ovat heikentyneet. Mitä aiotte tehdä ongelmien purkamiseksi? Monet toimet, monet asiat olisivat voineet parantaa luottamusta. Ja kysyisinkin teiltä, että jos te ette jatkossa enää jakaisi Suur-Makedonia karttoja, niin teillä voisi olla paremmat edellytykset näihin neuvotteluihin, mutta nyt näissä kartoissa Makedonian alueelle on merkitty myös naapurimaille kuuluvia alueita ja tämä aiheuttaa ongelman. Ja YK hän on ehdottanut Pohjois-Makedonian tasavaltaa maanne nimeksi. Ajatellaan nyt, mitä tapahtuisi vaikkapa Skandinaviassa, jos yhtäkkiä maan nimeksi tulisi Skandinavia, vaikka Ruotsi päättäisi kutsua itseään Skandinaviaksi tai Norja tai Tanska. Mä en No niin, tässä olikin monia kysymyksiä ja teillä on vähän aikaa, mutta toivottavasti pystytte vastaamaan mahdollisimman monille. Olkaa hyvä. Kiitoksia kommenteista ja kysymyksistä. Olen kiitollinen tästä suuresta mielenkiinnosta, jota osoitatte. Tämä on meille motivaatiota lisäävä asia ja pääsemme lähe, yhä lähemmäksi varsinaisia integraatiokeskusteluja. Ensin herra Kotsakoksen kysymykseen toistaisin jälleen kerran, että Makedonia on nuori, moderni, rauhanomainen valtio, jota kiinnostaa kehitys, lähene yhteistyö naapurien kanssa. Haluamme ylläpitää vaurautta ja rauhaa omassa maassamme, maidemme, naapurimaidemme kanssa ja alueellamme. Haluaisin muistuttaa yleisöä myös siitä, että 28. tammikuuta 2008 pari viikkoa ennen Kressin Naton huippukokousta kävimme Ohridissa pyöreän pöydän keskustelun yhdessä kahden suurlähettilän kanssa tästä nimikysymyksestä. Minä olen nyt antanut yhteisen päätöslauselma tai sopimus, mikä ikinä se olikaan, luonnoksen, joka olisi sopivampi Kreikan kumppaneillemme, jossa puhuin siitä, että kunnioitetaan kansallista integriteettiä, rajoja, valtioiden rajoja. Olemme siis valmiita hyvin ystävällisiin, tasavertaisiin keskusteluihin Kreikassa, Kreik- Kreikka on meille maa, joka voi helpottaa integraatiota, ei haitata maamme mm, integraatiota Euroopan unioniin. Se, että liike-elämässä kreikkalaiset ovat elinvoimaisin mm, yhteisö, osoittaa, että me jaamme enemmän yhteisiä etuja kuin eroja. Ja Kreikan rannikko on Makedonian äh, kansalaisille tärkein matkailukohde. Eli eh, tavalliset kansalaiset tapaavat enemmän ja meillä on enemmän kansalaisten välisiä kontakteja kuin poliittikkojen välisiä kontakteja. Ja eh, ehkä olen itse vaikuttanut tähän epäsuotuisaan kehitykseen, mutta se varmasti eh, arvioidaan tulevina vuosina, kun tästä nimikysymyksestä päästään eroon. Olen varma, että järkiperäiset poliitikot tulevaisuudessa nauravat tälle pikku yksityiskohdalle. Rova Makovelle kiit- sanoisin, että ensinnäkin kiittäisin häntä niistä edistysaskeleista, joihin hän on vaikuttanut. Meidän pyrkimyksemme on jatkaa tällä tiellä, saada aikaan kestävä järjestelmä, joka on riippumaton ja kyvykäs toimimaan näissä asioissa, jotka liittyvät syrjintään ja myös kansainvälisesti Makedonia on saanut tunnustusta kehityksestään tällä alueella. Haluamme olla avoin maa, jossa veronmaksajilla on viimeinen sana. Herra Peterlen kommenteista kiittäisin myös. Kiitoksia alueellisista aloitteista, jotka voisivat hyödyttää Makedoniaa ja naapurimaita, niin haluaisin korostaa, kuinka kiinnostunut Makedonia on siitä, että Euroopan unionin toimielimet sekä alueet